päätökset hyväksytään ja ne julkaistaan myöhemmin näissä hyväksytyissä teksteissä. Nyt siirrytään esityslistalla kohtaan EUn ja Irakin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen. Äänestämme siitä kohta yksi, tarkistus yksi, puoltavat äänet, olkaa hyvä. Vasta-äänet, tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan, puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty selkein lukemin. Tarkistus 21 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty tämäkin. Näin pääsemme tarkistukseen yhdeksän. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kymmenen. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohtaan 13 liittyen tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty. Joo, kyllä, hylätty, uskon niin. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on tarkistettava. Äänestys alkaa. Äänestämme tarkistuksesta 24. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18. Anteeksi, tarkastus 18. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 raukeaa, joten seuraavaksi tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 erillisäänestyksenä nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Päätöslauselma, luonnos kokonaisuutena puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Näin pääsemme Mauron suositukseen Äänestämme siitä. Puoltoäänet, olkaa hyvä. Vastaäänet, tyhjää, hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Näin pääsemme Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano asiaan Zimbabwen nykytilanne huomioon ottaen äänestämme, aloitamme Guen päätöslauselma luonnoksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten vihreiden päätöslauselman luonnos puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsemme yhteiseen EPPn, SD, ALDEn ja ECRn päätöslauselmaa ehdotukseen. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kahdeksan, tai tarkistus kahdeksan, anteeksi, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän, puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Niin, ei tämä ihan selvä peli ollut, joten äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty sekin. Näin pääsemme kohtaan yksi tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta yksi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme kohtaan neljä. Tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenuuto äänestys koko tekstistä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt siirrymme kollega Kasparin suositukseen. Nimenhuutoäänestys. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy. Suositus on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana valtiontukien uudistamispäätöslauselman esitykseen. Ensimmäinen osa ensimmäisestä kohdasta. Nimenuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuuta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Eli äänestys päättyy. Hyväksytty.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 Näin pääsemme alkuperäiseen tekstiin kohta 10 kolmena osana, siis ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13 kahtena osana. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Sitten kohta 14 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma esitys, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Sitten päätöslauselma viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa Bangladesissa. Kohta neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohdan kymmenen jälkeen on kaksi tarkistusta, jotka ovat samanlaisia. Nimenhuutainen, jos molemmista nyt salkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy. Hyvä. Kohta 11 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantonsa kappale C, tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ei anteeksi. Vain kohta kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt sitten yhteinen sama esitys, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ydinsulkusopimus, tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhaseista vapaavyöhykkeisen perustamisesta lähi Yhteenpäätöslausuma esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki muut päätöslausumaesitykset raukeavat näin. Seuraava mietintö esitys asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä. päätösohjelman esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki muut esitykset raukeavat. Ja sitten lopuksi vielä EUn ja Etelän yhteismarkkinoiden markkosuur välisten kapasuhteiden nykytilanne. Tarkoitus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei kun hylätty. 11. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Kyllä. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Päättyy. Hylätty. Kohdan neljä jälkeen tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdantokappale P3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantokappale C tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhteinen päätöslauselmaesitys puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy vielä tarkistaa. Ei tältä näe. Pahoittelen. Tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos sydämellisesti. Hyvää ruokahalua.